päättyy. 25. helmikuuta pöytäkirja on käytettävissä. Onko siihen huomioita? Ei. Hyvät naiset ja herrat, varapuhemies Tajanin puolesta ilmoitan, hän pyysi minua ilmoittamaan, että täysistuntosalin edessä on jaossa esitteitä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin turvallisuustoimiin. Ne teille